ja sosiaalidemokraateilta pyynnöt, jotka koskevat val- valiokuntapaikkoja ja parlamenttien välisiä valtuuskuntia. Nämä tulevat pöytäkirjaan ja jos kukaan ei ole niitä vastaan,